tasolla. Luotan siihen, että voimme lähteä avaimeen, avoimeen vuoropuhelun Puolan kanssa. Oikeusvaltion periaatteen kunnioittaminen on tärkeää. Instituutioiden jäsenvaltioille se on olennainen osa sisämarkkinoiden toimintaa, joka perustuu monenpuoliseen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tunnustamiseen. Kiitoksia. Kiitokset varapuheenjohtaja tästä alustuksesta. ja todellakin oikeusvaltioperiaatteesta on tulevaisuudessakin pidettävä kiinni. Ja sitten ryhmäpuheenvuoroihin ensimmäisenä EPP ja Metsola, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tilanne on kiireellinen. Olen käsittelemme taas Puolaa asiaa täällä tänään. Olemme täällä, koska puolalaiset ovat eurooppalaisia ja he ansaitsevat saman suojan, taas on samat oikeudet kuin kuka tahansa Ruotsissa, Italiassa tai Saksassa. Ja kaikki oikeuden keinot on estetty heillä kansallisella ja silloin emme kyllä arastele ja estämme kuitenkin oman tehtävämme. Keskustelua käydään nyt viimeisenä keinona. Tämä on vetoomus Puolan hallitukselle, että se valitsee vuoropuhelun eikä konfrontaatiota. Se pitää valita oikeus eikä muita toimia. Se pitää ottaa eurooppalaiset arvot eikä populismia menneisyydestä. Ja viime kerralla kun on oikeuslaitos koki Nepalan hallituksen vuonna, ennen vuonna 1989, ja Puolan hallitus on nyt siirtynyt menneisyyteen. Se on käyttänyt samoja väsyneitä regressio- ja tukahduttamistaktiikoita, jotka ovat eurooppalaisten arvojen vastaista. Mutta jos tätä hallitus symbolisoi, niin sitten nämä rohkeat tuomarit edustavat juuri väivastaista ja katsomme heitä kunnioittaen. Heidän rohkeutensa on tuollainen symboli puolisen rohkeudelle, jota maailma ihailee. Ja tällä on seuraamuksia, kun on EU-jäsenvaltio. On tiettyjä sääntöjä, joita tässä kerhossa pitää noudattaa, joten nyt komission pitää tehdä kaikkensa, jotta välittömästi estetään se, että tukattomistoimet jatkuvat, jotta voidaan suojella eurooppalaista oikeustapaa ja puolalaisia. Tämä jatkuva Euroopan vastainen tie. Hallitus tarkoittaa sitä, että Puola on siirtymässä pois meistä ja me ojennamme auttavan käden. Älkää kääntäkö selkäänne Euroopalle. Kiitokset. Ja sitten ST-ryhmästä Lopes Algera, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, varapuheenjohtaja. Jorva, kuten tiedätte, johdan Libe-valiokuntaa tietoa, jossa keskustellaan siitä, kuinka täytetään periaatteet, jotka ovat Euroopan unionin perussopimuksessa artiklassa 2, oikeusvaltio ja demokratia. Tämä ei ole mikään enemmistö, vaan vähemmistön suoja pykälä. Oppositiolla on oikeus toimia ja siinä edellytetään myös oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Valitettavasti meidän oli käynnistettävä artikla 7 mukainen menettely Unkarin suhteen ja jälleen Puolan kanssa – josta tänään puhumme. Olemme nähneet, kuinka Puolassa on tullut yhä lisää lainsäädäntöuudistuksia, jotka uhkaavat vakavasti oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Tämä kurinpitojaosto on, on todettu Euroopan unionin tuomioistuimessa perustuslain vastaiseksi. Ja ne tuomarit, jotka ovat eri mieltä, heitä uhkaillaan. Me olemme kuulleet tässä Euroopan parlamentissakin heidän todistuslausentojaan. Haluamme tukea puolella on sillä tiellä, että voitaisiin taata se, että niin haluaisimme, että saadaan aikaan pysyvät puitteet perusoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta varten, joka on kattava ja joka ottaa mukaan kaikki jäsenvaltiot ja jossa säännönmukaisesti tarkastellaan periaatteita, jotka on Euroopan perusoikeuskirjassa todettu. Me emme voi missään tapauksessa hyväksyä, että on olemassa tällainen perustuslaillinen romahdus, eli tällainen perustuslain vastainen populistinen liukuminen missään jäsenvaltiossa eikä varsinkaan Puolassa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset. Seuraavana sitten edustaja Simetska Renew-ryhmästä. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä varapuheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Kun viime kerralla pari viikkoa sitten asia oli esillä, todettiin, että Puolan tilanne on ihan uskomaton. EUn historiassa ei minkään maan hallitus olisi näin paljon oikeusjärjestelmänsä ryhtynyt valvomaan. Nyt on kuukausi vierähtänyt ja tilanne on vain entisestään huonontunut. Puola on nyt ensimmäinen jäsenmaa, jossa EU-lain soveltaminen saattaa johtaa tuomareiden erottamiseen. Perustuslakituomioistuin nyt tuntuu toimivan hallituksen pussiin ja aika kohta loppuu, sillä jos korkeinkin oikeus joutuu samantyyppisen valvonnan alle, tilanne pahenee ja siksi EU on toimittava meidän on toimittava siksi, että meidän on suojeltava EU-kansalaisia suojaavia demokraattisia oikeuksia. Joku on todennut, että eh, me emme näkisi asioita selkeästi, emme ymmärtäisi lännessä eh, Puolaa ja sen perinteitä. Ei siitä ole kyse jos kommunistinen oikeusistuin aikoinaan tuomitsi vaikka jonkun perheen vanhemmat, niin on ymmärrettävä, että tässä ei ole kyse poliittisista päätöksistä. Seuraavana IET-ryhmä ja mm, edustaja Blasko, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, että sain puheenvuoron. On erikoista, miten nyt taas kerran Euroopan parlamentissa keskustellaan jonkinlaisesta uhasta oikeusvaltioperiaatteelle Puolassa. Sitähän luulisi, että puhuttaisi siitä, miksi just kuningaskunta on lähtenyt, mutta päinvastoin taas kerran kuulla voimakkaita kannanottoja siitä, että pitää rajoittaa kansansuvereniteettia ja rajoittaa patriotismia – annetaan ihan uusia, enemmän, enemmän asetuksia, puututaan kansalaisten arkeen, mutta nyt sitten kyse on niiden kampanjista, jotka haluavat suojella demokratiaa Puolaa vastaan, koska Puola on uskaltanut soveltaa omalaisen demokratiaa, joita muut eivät hyväksy. Minä uskon, että kellään ei ole oikeutta puuttua maan sisäisiin asioihin, koska – kun näin on käynyt historian saatessa, niin se ei ole koskaan ollut hyvä asia, joten sitä pitää miettiä. Teettekö tämän kaiken siksi, että olisi dominovaikutuksen aikaan? Kiitokset. Ja sitten eh, vihreistä. Rova Mirantki, olkaa hyvä. Kiitos. Eh, hyvä puhemies. Hyvät kollegat, on selvää, että demokraattista järjestelmää ei voi vain yhdellä tapaa perustaa. Järjestelmät ovat erilaisia, mutta kaikissa demokraattisissa järjestelmissä toteutuu yksi asia. Se, että enemmistöäinen voittaminen ei tarkoita sitä, että voitaisiin lyödä lyttyyn perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta, ja ne ovat nyt uhattuina molemmat Puolassa toisaalta myöskin vallan kolmijako, se on myöskin yksi peruspilareista. Ja perusoikeudet, kun puhutaan niistä, keiden osalta kaikkein helpointa olisi ne lyödä lyttyyn artikla 7 prosessi nimenomaan kytkeytyy oikeusvaltioperiaatteeseen ja meidän tulee huomioida jatkossa nämä molemmat ulottuvuudet. Puola sijaitsee Euroopan sydämessä. Unioni ei voisi olla kattava ilman Puolaa ja puolalaisia. Sen sijaan, että syytetään EU-tuomioistuntaa tai Brysseliä, olisi erittäin tärkeää, että Puolan hallitus ryhtyisi avoimeen vuoropuheluun, jotta tämä tärkeä ja uhanalainen asia saataisiin hoidettua. Riippumatta siitä, mikä kenenkin kanta tässä asiassa on, niin olemme nähneet eh, vihakampanjoita, joissa mukana on ollut parlamentikin jäseniä, ja tätä ei voida hyväksyä. Demokraattinen käsittely on mahdollista vain, jos osaamme osoittaa kunnioitusta toinen toistamme kohtaan sininen kortti, mutta ensimmäisellä kierroksella yleensä niitä ei hyväksytä. Eli myöhemmässä vaiheessa se käy, mutta ei tässä ensimmäisellä kierroksella. Seuraavana ECR-ryhmän puheenvuoro. Rouva Sitlo, olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Polska wspiera wszelkie działania. Kiitoksia puhemies. Puola tukee kaikkia toimia, joiden kautta vahvistetaan Euroopan unionin oikeutta aina, kun otetaan huomioon perussopimukset ja kun kunnioitetaan jäsenvaltioiden identiteettiä ja suvereenisuutta. Niiden on oltava myös objektiivisia ja syrjimättömiä. Tästä syystä tuskallisesti huomaan, kuinka Euroopan parlamentti täällä välineellistää oikeuden oikeusjärjestelmään. Puolan oikeusjärjestelmä edeltää uudistuksia. Neljä vuotta sitten on jo näin ollut perustuslain mukaan. Ja myös puolalaiset odottavat näitä uudistuksia. Heillä olemme tilivelvollisia. Aloitimme oikeuslaitoksen uudistuksen ja tulemme sen saamaan valmiiksi. Tosiasia on se, että Puolassa on poliittista ristiriitaisuutta oikeusjärjestelmäänkin kohdistuvaa ristiriitaisuutta, mutta tuomioistuinten ja tuomareiden on tehtävä päätökset. Oikeussektori äh, on se ala, johon meidän mielestämme komission ja neuvoston ei pidä puuttua, koska se puuttuu sitten myös äh, perussopimuksiin. Uudistukset ovat periaatteessa toimivia uudistuksia, eikä niitä ole koskaan Euroopan unioni kyseenalaistanut muiden jäsenvaltioiden kohdalla. Esimerkiksi ei ole puhuttu mistään säännöksistä, jotka liittyisivät eh, Ranskan puolueiden asemaan tai Tsekin tasavallan tilanteeseen. Osa puolen yhteiskunnasta ja sen hallitus pyrkii mahdollisimman eh, hyvin suojamaan etunsa eikä anna muiden etujen viedä me toimimme perussopimuksen mukaisesti. Siihen on kaikilla jäsenvaltioilla oikeus. Tämän päiväinen keskustelu on poliittinen. Ei ole mitään oikeutusta sen käymiselle. Oikeusvaltiosta keskustelimme jo kolme viikkoa sitten Puolan osalta. Silloin puhuttiin siitä, että, että Puolassa on, on valitse oikeusvaltio. Periaate ei nyt taas palata tähän asiaan uudelleen. Minusta tuntuu, että Euroopan parlamentti ei oikein hyväksy todellisuutta ja pyrkii tällaista satua luomaan. Komission jäsen Jourova vieraili Puolassa. Hän varmaankin sai selkeämmän kuvan kuin te muut. Hän on nähnyt, kuinka äh, avoimuutta vuoropuhelulle löytyy, mutta jotta vuoropuhelu ja yhteistyö olisivat mahdollisia, niin molempien on oltava siihen halukkaita. Minulla on sellainen vaikutelma, että ainoastaan Puolan hallitus on tähän valmis. Jo neljän vuoden ajan olemme tätä asiaa hoitaneet. Meillä on ollut mukana uudistuksia, joita on pidetty mallina muissa valtioissa. Me olemme ne, joiden, jotka teemme suvereniset päätökset perussopimusten pohjalta. Miksi tilanne kuitenkin on tällainen? Haluaisin, että te vastaisitte tähän kysymykseen. Minun mielestäni Euroopan parlamentissa olisi pohdittava ei niinkään sitä, mitä puolessa tapahtuu, vaan mitä täällä tapahtuu. Jos ette sitä pohdi, niin miksi sitten kritisoitte Puolaan päätöksistä, jotka kuuluvat vain Puolalle? Puhumme täällä toimivaltuuksista, jotka on, on myönnetty kansallisille parlamentille eikä Euroopan parlamentille perussopimusta mukaan. Nyt on pohdittava, halutaanko olla mukana tässä poliittisessa pelissä. Eli Euroopan parlamentti ole se taho, jonka pitäisi jarruttaa tämän tyyppisiä aloitteita jäsenvaltioissa. Voimme päätyä siihen, että ne, jotka tätä keskustelua ehdottivat, haluavat jättää syrjään nämä kansalliset elimet ja haluavat romahduttaa Puolan hallituksen. Tällaista tilannetta ei pitäisi olla missään jäsenvaltiossa. Siksi haluan puhua teille kaikille, hyvät edustajat, ja pyydän, että älkää alistuuko poliittiselle painostukselle – kun eh, vaaleissa on annettu demokraattinen päätös, joka on johtanut näihin tuloksiin. Haluaisin pyytää niiltä puolalaisista poliitikoilta tätä, jotka eivät vieläkään ole ymmärtäneet, että ei kansallisen politiikan likapyykkiä voida pestä Euroopan unionissa. Toivon, että pohditte näitä toimien Puola on Euroopan unionin jäsenvaltio, mutta se on erityisesti suvereeni valtio ja sellaisena sillä on oikeus ja velvollisuus eh, pitää huolta omasta ja kansalaistensa. Yhdessä rakennamme EUta, me olemme siitä vastuussa, samoin kuin muutkin jäsenvaltiot, haluamme, että meitä kohdellaan tasavertaisesti. Toivomme, että tulevaisuudessa tämä olisi tilanne. Sanon tämän entisenä pääministerinä ja nykyisenä Euroopan parlamentin jäsenenä. Puola on valtioissa sovelletaan oikeusvaltioperiaatetta. Olemme to- toimineet perustuslakimme ja perussopimusten mukaisesti. Puola on EUn jäsenvaltio, suvereni valtio. Näin on ja näin tulee olemaan. Es folgt in der Aussprache Herr Kollege Arvani. Seuraavana QE-ryhmästä eh, eh, edustaja Arvantis, olkaa hyvä. Kiitos eh, puhemies. ei ole reilua sanoa, että Euroopan parlamentin edustajat eivät pitäisi Puolasta. Tämä on perusteetun, perusteetun väite, mutta ei käy päinsä, että jäsenmaissa toimitaan siten, että ei kunnioiteta peruskirjan ja perustamissopimuksen artikloja. Puolan nykytoiminta ja politiikka todellakin on ristiriidassa näiden oikeuksien kanssa, mitä tulee vähemmistön oikeuksiin, naisten. Selvää on, että hallitukset vaihtuvat demokratioissa, mutta demokraattiset perusoikeudet, ne pysyvät, niiden tulisi pysyä. Ja tämä on asia, joka koskee kaikkia ryhmiä ei voida sanoa, että e- enemmistöryhmistä olisi väärässä. Kiitokset. Sitten seuraavana Butchemo, olkaa hyvä. Dear colleagues. Arvon kollegat, tänään puhutaan oikeusvaltioperiaatteesta Euroopassa ja erityisesti Puolasta. Tämä on erittäin tarpeellista, koska jos osa unionia ei kunnioita oikeusvaltioperiaatteetta, tämä vaikuttaa koko unioniin. Ongelma on kuitenkin – se, jos EU soveltaa kaksi sääntöjä, toimii kaksiksi moralistisesti riippuen valtiosta. Jos oikeusvaltioperiaate unionissa, josta pitää suojella, niin EUn toimielinten pitää olla valmiit menemään päätyyn saakka minkä tahansa valtion kanssa. Se pitää olla vahva, sillä muuten rikotaan oikeusvaltioperiaatetta. Puolalaiset, jotka seuraavat keskustelua, voivat kysyä itseltään, minkä takia Espanjassa ei olla kuunneltu YK ihmisoikeuskomitean päätöksiä tai tuomioistuimen päätöksiä. Miksi on ok, kun Espanja vangitsee poliittisesti eri mieltä olevia jäsen perustuslakituomioistuin viivyttää ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä ihan tosissaan jos voisi vahvistaa oikeusvaltioperiaatetta Euroopassa, niin pitää lopettaa nämä kahdet säännöt. Thank you. Kiitos. Seuraavana sitten edustaja Halitski, olkaa hyvä. Oh, I'm sorry, I saw that you removed it, so okay. There is a blue card. Would you... Mm, sininen kortti, hyväksyttekö? Mm, puoli minuuttia, olkaa hyvä. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia puhemies Hyvä edustaja Putsimont kaikilla kunnialla. Kuinka te tulette tänne saliin kertomaan, antamaan opetuksia peru- oikeusvaltioperiaatteesta ja lain noudattamisesta? Te olette Katalanin puheenjohtaja, joka halveksi tätä oikeusvaltioperiaatetta, kun julistitte Katalanin itsenäiseksi ja ohititte kokonaan perustuslain useaan kertaan, ohititte perustuslain tuomioistuimen päätökset, eikä teistä ole aika epäjohdonmukaista kun olette tehneet tämän kaiken ja juuri ottanut huomioon tämän edellisen puheenvuoronne. For the answer, 30 second. Puoli minuuttia vastausaika, olkaa hyvä. Annatte hienon mahdollisuuden selvittää tämän kaksinkertaisen standardin. Jos huomenna matkustan Puolaan, niin olen varma, että Puolassa noudatetaan minun koskemattomuutta niin tämän parlamentin jäsenenä, eikä me minua pidätetä, mutta jos huomenna matkustan Espanjaan, olen vakuuttunut siitä, että Espanjan viranomaiset eivät ole kunnioittamaan tämän parametin minulla myötämää koskemattomuutta, vaan minut pidetetään ja pannaan vankilaan loppuelämäkseni. Tämä on se asenne, joka ei Euroopalle sovi, kun se haluaa puolustaa oikeusvaltioperiaatetta siellä, missä se on uhattuna. Kollegen Halitski, Ja sitten äh, edustaja Halitski, olkaa hyvä. Kiitos äh, puhemies. On totta, että tässä ei nyt keskustella oikeusjärjestelmän uudistuksesta, koska mitään sellaista ei ole viety läpi Puolassa. Tuomioistuin maksut ovat korkeita ja tämä ei ole hyvä kansalaisille. Nyt todellakin hallitseva puolue, siitä on tehty melkeinpä koskematon. Ja tätä symboloi se myöskin, että mm, nimesivät tuomarin, joka sitten on valmis hyväksymään näitä lakeja. Eli tällä tavalla hallitus toimii ja tällä tavalla rikkoo eurooppalaisia lakeja. Ja se ei käy päinsä. Kansalaisten tulisi voida luottaa siihen, että perusoikeuksia, ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja että tuomarit todellakin toimivat kaikkien kansalaisten etujen mukaisesti. Nyt te tässä kidutatte Puolaa ja sen kansalaisia. Meillä on 60 neljä nimeä, jota ei ole nimetty tähän oikeudellisen neuvoston, mutta komissiolle voin sanoa, että Puola on aina selvinnyt myllerryksistä ja tulee selviämään tästäkin. Kiitokset seuraavana Baali, olkaa hyvä. Kiitos. Niin, riippumatta asiantuntijat ja komission asiantuntijat puhuvat selvästi tuomiossaan, jos puolella nyt vie nämä muistukset eteenpäin, niin tuomarit kohtaavat mahdottomia tilanteita ja heille tulisi kurin palautusta, jos he saavat EU-oikeutta. Asiantuntijat varoittivat Puolan hallitusta siitä, että tämän laki ei pitäisi hyväksyä. Tämä nähtiin viime viikolla, että Puolan presidentti allekirjoitti tuon lain kaikkia varoituksia vastaan. Tämä johtaa seuraamuksiin Puolan yhteiskunnalle viime viikolla kurinpitokamari, tuon tuomarin Pavel Kamarin, öö, hylytti virastaan ja leikkasi hänen palkkaansa. Hän valitti tuomiosta ja Puolan korkein oikeus on kuitenkin väittänyt, että EU-tuomioistuimet päätökset ovat lavastaisia ja Puolan korkein oikeus on tässä määrännyt eri tuomioita laivastaiseksi, joten huomataan, että tässä on paljon pieniä lainpalaisia, jotka johtavat siihen, että Puolassa ei oikeus ei enää päde ja tuomareiden riippumattomuus ei enää päde. Tarvitaan nyt komission toimia tuomioistuimessa eikä saa sallia sitä, että poimitaan runsasta pullosta – on myös velvollisuuksia EU-ssa ja oikeusvaltioperiaate kuuluu siihen. Um, there is a blue card. Sininen kortti, käykö teille? Näitä oli useampiakin, mutta voin ottaa vastaan vain yhden. Eli ensimmäinen kollega, olkaa hyvä ja puoli minuuttia. Zapytać pani poseł, pani poseł jest z Kiitoksia. Haluaisin kysyä teiltä jotakin, olette saksalainen, puhutte yleisellä tasolla, mutta mennäänpä yksityiskohtiin. Te puhutte artiklasta 107 sanot, että jotta oikeusjärjestelmä asiallisesti toimisi, niin on katsottava kuinka hallinnoidaan kurinpitomenettelyjä. Minulla on täällä Saksan siviililaki, jossa todetaan, että henkilö, joka rikkoo oikeutta, hänen vapautensa voidaan riistää kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen – en tiedä, missä määrin meidän perustuslakimme ei ole asiallinen. Katsokaa, mitä omassa laissanne sanotaan. Puoli minuuttia vastausaika, olkaa hyvä. En edusta Saksaa, vaan EU-kansalaisia toiseksi. Rova Shidwo aikaisemmin valehteli. Rova Shidwo valehteli aikaisemmin, hän sanoi, että saksalaiset tuomarit eivät voi toimia poliittisesti. On jopa AFDn kollegoita sisarpuolestanne Saksastanne, jotka istuvat Saksan liittopäivillä, joten tämä on vale. Ja se, mitä te siteeraatte, on jotain täysin muuta. Se on silloin, kun lakitietoisesti eh, käännetään väärinpäin. Se, mitä kollegana on tehnyt, on se, että EU-oikeut vastaisesti toimitaan Saksassa. Tällaista rangaista puolesta kyllä, ja se on ero. So, Seuraavana edustaja Strugariu. In January, judges from 20... maan tuomarit eh, marssivat eh, solidaarisuudesta Puolan kaduilla. Samanlaista solidaarisuutta meidän tulisi täällä myöskin osoittaa. Ja päätöksien myötä komissio. Tätä oikein siinä, että se mitä nyt Puolassa tapahtuu ei ole uudistus, vaan tuho. Emmekä voi vain istua ja katsoa, kun palaa palalta hallitus murtaa näitä perusoikeuksia, koska unionin DNAhan on kirjattu se, että tuomarit toimivat eh, riippumattomina ja noudattavat unionin perustamismääräyksiä. Viimeisin laki nyt sitten siirtää maata aina vain kauemmaksi EUsta ja EUn perussäännöistä. Joku täällä puhui uudistuksesta. No, tämä uudistus olisi kyllä sellainen, että se johtaisi EU-lainsäädännön häviämiseen. Kannattaa muistaa myös se, että Puola on suurimmista eh, tukien edunsaajoista. Thank you. Maybe you have... Kiitos. Eh, täällä useampikin pyysi sinistä korttia, mutta yksi voidaan ottaa vastaan. Hyväksyttekö? Voitte sitten ehkä vastata. European rules and rules istutaan täällä Euroopan unionissa, mutta kuitenkin ohitetaan oikeusvaltioperiaatteet. Kommen wir als nächstes in der Aussprache zu... Sitten seuraavana rouva Strik, olkaa hyvä. the... Puhemies, Puolan hallitus on nyt laittomaksi tuomarin toiminnan. Heitä pelotteellaan, mutta kriminalisoidaan siitä, että he harjoittavat ammattiaan. Eli että he tuomaroivat riippumattomasti ja oikeudenmukaisesti Tämä on hälyttävä askel kohti diktatoriaalista ja epädemokraattista valtiota, koska tämä tuomio pilaa vallan kolmioon, mutta sen myötä oikeudet eivät saa suojaa viranomaisia vastaan. Ja loppujen lopuksi se vaikuttaa meihin kaikkiin, koska ydinarvomme ovat äh, riskinalaisina. Rakaisemattomuus myös äh, rapauttaa oikeusvaltioperiaatetta muualla. Sen takia veto on komission, että se jatkaa toimiaan ja aloittaa rikkomusmenettelyn pyytää tai, hyllyttämään tämän lain tämän puolessa, mutta vetämiselle valtiot eivät jättää työtä vain EUn toimielimille. On korkea aika, että tässä kannetaan vastuuta ja tämä on yhteyttä puolueen Kaikki poliittiset välineet ovat olemassa, mutta myös juridiset välineet, mutta tähän asti ollaan vain piiloteltu komission selän takana puhemies Oikeusvaltioperiaatteen talo on liekeissä ja kansalaiset Puolassa vaativat, että toimimme. There's another blue card. Do you Täällä on toinenkin. Sinne kortti hyväksyttekö? Seconds. 30 sekuntia eh, aikaa kysymyksen esittämiselle. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvät edustajat. Edellä tässä sanottiin, että Puolassa tuomarit olisivat protestoineet rauhanomaisesti näitä uudistuksia. Se oli rauhanomainen, koska viranomaiset mahdollistivat sen rauhanomaisuuden toisin kuin Ranskassa. Siellä hakataan mielenosoittajia. Joten ne, jotka puhuvat täällä tuomareista, joita on kohdellaan huonosti, mutta sama ei sovelleta muissa maissa. Esimerkiksi, esimerkiksi viljelijöiltä on viety elinmahdollisuuksia. Missä on oikeusvaltio? Ja vastaus puoli minuuttia. Uh, sorry, I really... Anteeksi, en ymmärtänyt kysymyksen kontekstia, olen pahoillani. Tässä viitattiin aikaisempaan puhujaan, joka puhui hiljaisista protesteista, mikä pitää paikkaansa, me kaikki nähneet ne. Ja he protestoivat hyvin oikeinkin heidän ammatillisten tehtävien rajoittamista vastaan, että voisivat tuomaroida riippumattomasti. Te olette sitä mieltä, että demokratia on vain enemmistön oikeus, mutta näin ei ole demokratia. On, siinä on kyse siitä, että suojellaan kaikkia mukaan lukien vähemmistöjä, demokratiaa, ei käy ilman oikeusvaltioperiaatetta. So, wir fahren fort in der Aussprache. Jatkamme. Seuraavana edustaja González Pons. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Vaikuttaa siltä, että Puolan viranomaisia kiinnostaa enemmän selkkaus kuin kompromissi. Kun komissari Jourova kävi paikallaan, toivoimme, että voitaisiin vakavasti otettava avoin kunnollinen keskustelu aloittaa, mutta sen sijaan tuli tämä uusi laki, joka on jälleen uusi isku oikeuslaitoksen riippumattomuudelle. Tammikuusta alkoen yli 40 tuomaria on, niitä heitä syytetään, koska he he eivät ole yhtä mieltä hallituksen päätösten kanssa. Minkälainen oikeus on se, joka vainaa tuomareita? Mikä on tämän uudistuksen todellinen tarkoitus? Parantaa oikeuslaitoksen hallinnointia vai saattaa oikeuslaitos poliittisen valvonnan alaiseksi? Tällainen ei sovi yhteen demokraattisten arvojen kanssa, joka tekee, jotka tekevät meistä eurooppalaisia. Olen pahoillani, kun joudun sen sanomaan näin suoraan. Kyseessä ei ole mikään reformi, vaan repressio, kun oikeuslaitos on vaarassa. Komission, Euroopan tuomioistuimen ja meidän on puututtava asiaan. Tuomareiden tehtävä on varmistaa, että oikeusvaltioperiaatetta kunnioitetaan Euroopan unionissa toinenkin mm, sininen kortti, mutta yleensä otetaan vain yksi per henkilö. Vitsnevskalta saatiin jo se. Onko muita? Jos puhujalle käy, niin voidaan ottaa, mutta joltain toiselta henkilöltä. Mennään eteenpäin. Seuraavana edustaja Pietohon, olkaa hyvä. Czasu przejęcia władzy przez PiS. <clears throat> Minister Sprawiedliwości. Hallitseva vallassa oleva puolue ja oikeusministeri Chopra todellakin nyt on hajottamassa oikeusjärjestelmää Puolassa. Puolan hallitus tuntuu nyt olevan valmis seuraavaan katastrofiin, eli siihen, että jäädytetään EU-varat. Ja tavoitteita tuntuu olevan vain yksi, vaikuttaa siltä, että pitävät tiukasti kiinni puolueen linjasta ja omista eduistaan, ja se sitten on selvä uhka ja vaara Puolan kansalle ja kansalaisille. Vallassa oleva puolue ei suinkaan heijastele koko Puolan kansaa. Puolalaiset haluavat pitkälti noudattaa oikeusvaltioperiaatetta, mutta tämä älytön laki, jonka hallitseva puolue on esittänyt, ei sitä jatkossa mahdollista. Tämä lainsäädäntöaloite osoittaa ja saattaa johtaa juuri siihen, että Puola pyrkii eroon EU-sta. Eli nyt on todellakin ponnisteltava vastaan näitä pyrkimyksiä. Hyväksyttekö sinisen kortin? Olkaa hyvä. Mrs. Szapczynska, please. pani przewodnicząca! każdy. kiitoksia. Kaikki, jotka puhuvat Polexitistä, haluavat ainoastaan skandaalin. Minä olen puolalainen jäsen, olen ylpeä puolalainen, ylpeä maastani, kansasta, jolla on hieno historia, upeita henkilöitä. Me emme voi menettää tällaista maata, ihan kuin Ranska tai Saksa yhtäkkiä lähtisi Euroopan unionista. Vastausaikaa 30 sekuntia. Niin, kyllä minäkin olen ylpeä omasta maastani. Olen ylpeä maasta, joka toisena maailmassa saikaan perustuslain, mutta en ole kovinkaan ylpeä niistä, jotka nyt ovat vallassa ja aiheuttavat maassamme tuhoa keskustelua tästä emme käy. punaisen sinisen kortin myötä voi sitä kysymyksen, mutta äskeinen ei sisältänyt kysymystä. Ei tämä ole keskustelua varten, vaan kysymyksiä varten. Olkaa hyvä. Merci. Kiitos, rouva puhemies. Arvoisa komission Jourova, herra Renders, Ravonchak, valtiosihteeri, arvon kollegat. Gdanskissa on valmistettu mastot, joissa nämä EU-liput liehuvat täällä Strasbourgissa. Me kunnioitamme Puolan kansaa. Me emme kuitenkaan tunnista sitä enää sen hallituksen kautta. Tämä uusi toiminta tuomareita vastaan – ei ole sellainen, että se voidaan hyväksyä. Tässä pala palalta puretaan historiallisia saavutuksia. Nämä ovat oikeusvaltioperiaatteen pilareita ja demokraattisen mallimme pilareita. Kuitenkin kollegat, meidän pitää vahvistaa vapauden ja oikeuden aluetta. Tarvitaan vahvoja instituutioita, jotta saadaan kunnollisia tekstejä, kuten sisällön poistaminen verkosta – tai sähköisen näytön käyttäminen tuomarin toimisto komission että Mihin toimiin aiotte ryhtyä, jotta voidaan päättää tämä tilanne, joka haurastuttaa yksivaltiopäätettä Euroopassa? Thank you. Seuraavana edustaja Pilsik, olkaa hyvä. Madam President, uh, Madam Vice President. Puhemies, hyvä varapuheenjohtaja Jourova olen nyt ylpeä Euroopan Keski-Euroopasta. Noin 30 vuotta sitten johtajamme ne johtivat meidät takaisin vapaiseen demokraattisen Euroopan, Keski- Itä-Euroopan eh, tulon mukaan on muuttanut Euroopan perusteellisesti ja paremmaksi. Rauha ja demokratia ovat nyt eh, kattaneet koko maan osan ihmisarvolakien noudattaminen, oikeus, niiden pitäisi olla samanlaisia kaikkialla Euroopan unionissa. Ongelma on se, että näin ei ole. Slovakkina ja tämän talon jäsenenä minä huolestuttaa Euroopan äh, lainsäädännön laatu kaikkialla Euroopan unionissa. Olen täällä puolustamassa sekä Euroopan että Puolan riippumattomuutta. Voitte uskoa minua, sanon tämän keski että Tässä ei ole mitään kätkettyä agendaa. Olemme vain huolissamme demokratian laadusta ja oikeusvaltio periaatteen uskottavuudesta Puolassa ja muualla kaikkien eurooppalaisten takia me emme voi riskeerata oikeuden väärinkäytön paluuta, joka murtaisi koko Euroopan niin kuin se, sellaisena kuin se tänä päivänä tunnemme. Mandel. Kiitokset. Sitten edustaja Mandel, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Aluksi toteaisin, että olen hyvin läheisessä kytköksessä Puolan ja puolalaisiin itävaltalaisena. Meillä on monesta asiasta kiittäminen Puolaa. Viime vuosituhannen ideologioista Puola joutui kovasti kärsimään. Tiedämme, miten toinen maailmansota alkoi. Nimenomaan Puolan miehityksellä se alkoi ja tämän kaiken taustalla suuri valhe. Tuon tämän esiin siksi, että haluan tuoda esiin sen, että johto, Puolan johto, joka kyseenalaistaa oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian, on johto, jota Puolan kansa ei ansaitse. Puola tarvitsee sellaisen johdon, joka ajattelee Puolan tulevaisuutta myös lapsia ja lasten lapsia maassa. Kiitos. Seuraavana edustaja Muresan, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Puolan hallitus ja PIS-puolue puhuvat oikeusvaltioperiaatteesta, mutta toimivat kuitenkin sitä vastaan joka päivä. Tosiasiassa kollegat pitäisi katsoa hallituksen toimia, eikä mitä se sanoo Puolen hallitus myy kansalaisilleen reformeja, mutta se on tosiaan demokratian euroa, sitä puhuvat eh, tietystä toimista, mutta tiedämme, että tämä on valetta. Sanotaan, että tämä on nykyaikaistamista, mutta kaikki tunnistamme, että se on autoritääristä toimintaa. Tiedämme myös, että Puola on enemmän kuin nykyhallituksessa hallituksia tulee ja menee. Tiedämme, että Puola on on äh, rehellinen tuomari, joka suojelee oikeusvaltioperiaatetta huolimatta pelottelusta ja tukahduttamisesta Puola on myös ne rohkeat kansat, jotka suojelevat äh, tai suojautuvat äh, hallituksen toimintaan ja Puola on rehellinen ja objektiivinen toimittaja, joka määrittelee hallituksen propagandan edistämällä ilmaisun vapautta kollegat. Seisomme puolalaisten rinnalla ja Puolan hallitukselle sanon kuunnelkaa maanne kansalaisia. Kiitos. Saleskalta sininen kortti, hyväksyttekö? Selvä. Teillä on 30 sekuntia aikaa esittää kysymys. Kiitoksia. En tiedä, ymmärrättekö missä tilanteessa ollaan, mutta 20 000 puolalaista on lähtenyt puolustamaan hallitusta tämän uudistuksen osalta. En tiedä, tunnetteko myöskään seutsopimusta, koska yksikään sen artikloista ei viittaa Euroopan parlamentin tai komission valtuuksiin, jotta voitaisiin tämän kaltaisia keskusteluja käydä, niin kuin nyt käymme. Puhemies, haluaisin esittää teille pyynnön. Toivon, että minkään minkälaisia epitettejä ei käytettäisi mistään maasta, koska emme sano tässä mitään pahaa mistään jäsenvaltiosta. Tässäkään ei ollut kysymystä. Ei käy päinsä, että teille annetaan 30 sekuntia aikaa jatkaa puheaikanne. Voitte esittää kysymyksen, mutta ei muuta. Kysymys on selvä. Tunnen perussopimuksen ja seutsopimuksen vastaus yksi kerran, niin kyllä minä tunnen ne arvon että, ja tiedän myös ne perussopimuksen artiklat puhuvat EU-arvoista ja tiedän myös, että velvollisuutemme on puolustaa oikeusvaltioperiaatetta jokaisessa Euroopan kulmauksessa, koska tämä on eurooppalainen arvo ja tiedän myös nämä kymmenet tuhannet ihmiset Puolassa, jotka ovat menneet kaduille marssineet oikeusvaltioperiaatteiden puolesta, puhuneet hallituksen toimia vastaan, ja olemme solidaarisia heidän kanssaan. Kiitos. Wir fahren fort in der Reihenfolge als nächstes. Seuraavana edustaja Pospisil, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Tässä Tsekin tasavalta mainittiin yhdessä puheenvuorossa. Olen itse toiminut viisi vuotta Tsekissä oikeusministerinä, mutta meillä ei tämän tyyppistä lainsäädäntöä ole ja tiedän kyllä oman maani lait varsin hyvin. Viiveistä kyllä voidaan estää sanktioita, mutta ei poliittisista näkemyksistä. 5. helmikuuta esitetty laki on sellainen, että sitä ei voi verrata mihinkään lakiin Tsekissä tai missään muussakaan EU-jäsenmaassa ei tässä nyt ole kyse siitä, että pyritään kompromissiin, vaan siitä, että presidenttinne on valmis loukkaamaan perusoikeuksia ja lakeja. jos tuomarit toimivat liian hitaasti, silloin voidaan sanktiota esittää, mutta teillä sitten sanktioita saa, jos näkemykset poikkeavat siitä, mitä niiden pitäisi olla.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 asiasta puhuttiin, niin todettiin, että nämä syytökset olivat aivan absurdeja. Olemme myös nähneet, kuinka yksi tärkeimmistä oikeusministeriön edustajista on nyt joutunut tänne kurinpito lautakuntaan tai jaostoon. Eli nämä päätelmät joita esitetään, eivät ole johtaneet vielä mihinkään. Haluaisinkin kiittää komission jäsentä siitä, että hän auttaa Puolaa saamaan oikeusvaltio takaisin. Catch the eye. I have a lot of catch the eye requests. Catch the eye puheenvuoropyyntöjä on paljon. Emme voi kaikkia ottaa. Eli yksi per ryhmä yksi per ryhmä, enkä anna puheenvuoroa niille, jotka jo ovat osallistuneet käytyyn keskusteluun. Polczak ensimmäisenä, olkaa hyvä. paní předsedkyně za udělení slova. Já jsem... Kiitos paljon puheenvuorosta, puhemies. Olen varma yhdestä asiasta. Meillä on yhteiset säännöt, yhteiset arvot. Ja jos tällaisia arvoja uhataan, meidän pitää reagoida. Tämä on syy siihen, miksi keskustelemme tästä tänään. Tämä on erittäin selvä tilanne. Oikeusvaltioperiaate on uhattuna yhdessä jäsenvaltiossa – ja tämä heikentää keskinäistä luottamustamme tällainen käytös. Sosiaalista tästä ei voida hyväksyä minusta. Olisin erittäin tyytyväinen, jos edustaja Shidwo muistaisi puheensa, kun hän oli pääministeri ja kun puhuimme perustuslaillisesta uudistuksesta hänen hallituksen toimesta. Hän sanoi meille, että hän tulee hyväksymään nämä Venetsian komission tulokset, mutta näin ei käynyt. Ja te sanotte meille nyt, että teidän uudistuksenne ovat ok. Se on asia, jota ei voida hyväksyä. sitten, edustaja Shidwo. Um, we'll continue with Ms. Seuraavana uh, äh, Rovas Burek, olkaa hyvä. Przewodnicząca. Byłam zaskoczona, gdy e, po spotkaniu z... Kiitoksia. Yllätyin, kun Puolan pääministeri ja missä puheenjohtaja von der Leyen olivat tavanneet ja mitään oikeusvaltio ongelmaa ei otettu esille. Kuinka voi olla, että tätä käsitettä ei otettu esille, kun tällainen kokous pidettiin? Olen huolissani, kun Kroatian puheenjohtajavaltio toteaa, että oikeusvaltio ei ole myöskään sen prioriteetti. Itse asiassa olemme nähneet, kuinka tämä on yksi aivan keskeistä asioista. Näemme, kuinka on ollut tehottomia toimia. Artikla 7 ei ole ottanut eikä Myöskään se, että on jäädetetty varoja, se ei estä sitä, että perustuslakia rikottaisiin. Meidän on tietenkin läheltä seurattava tilannetta niin, etteivät kansalaiset joudu kärsimään näistä tapahtumista. Puolalaiset toivovat, että komissio ryhtyy toimiin ja puhuu selkeästi. On puolustettava Puolan kansalaisia oikeuslaitoksista, eikä heitä ole rangaistava tässä siis. Frau Kollegin Jove. Seuraavana äh, Jureva, olkaa hyvä. Kiitos. Euroopan unionin toiminta pohjautuu tiettyihin oikeuksiin ja niistä on pidettävä kiinni. Selvä enemmistö Puolassa on sitä mieltä, että nykytoiminta eh, todellakin on uhka esimerkiksi oikeusjärjestelmälle ja että tilanne eh, artiklan 7 soveltamisesta huolimatta on vain heikentynyt, eli toimista ei ole ollut mitään hyötyä. Tuomareita rangaistaan eh, siitä, että tuovat esiin omia poliittisia näkemyksiään. Olisi erittäin tärkeää katsoa, miten esimerkiksi voitaisiin vielä tehokkaammin toimia esimerkiksi eh, rahoitusta jäädyttämällä. Ei voida sanoa, että tässä kyse olisi Tässä tapauksessa Tämä saattaa levitä myös muihin jäsenmaihin. Edustaja Frau Vorsitzende, meine Damen puhemies, naiset ja herrat. Joka kerta, kun olemme Strasbourgissa, puhumme Puolan oikeuslaitoksen uudistuksesta. Ja täytyy sanoa, että olen hämmästynyt siitä, miten puolalaiset mepit vasemmalta ja keskustasta ovat mukana, kun on kyse siitä, että oma isän maata aiotaan tässä kritisoida. Tuomioistuimen päätökset viime vuodelta on kyllä varmasti tullut luettua tästä syystä pelkästään, että tuomarit eivät itse nimitä itseään, vaan koska tuomarit ovat parlamentin ja oikeusministeriön nimittämättä. Tässä kyse vallanjaosta muuten. Esimerkiksi Saksassa tai Yhdysvallassa ei olisi vallanjakoa ollenkaan. Se, mitä te vaaditte puolessa, eli että tuomarit itse itse nimetävät, on puolalainen erityislaatuisuus, joka ei liity mitenkään vallanjakoon. Alanjako tarkoittaa riippumattomuutta näissä päätöksissä, riippumattomuutta nimitysten jälkeen, mutta ei nimityksiä, jotka tehdään itse. Kiitos. Rouva Tomasic seuraavana, olkaa hyvä. Puola on nyt joutunut Ähm, toimielinten hampaisiin, kun se pyrkii järjestelyjen uudistamaan, reformoimaan. Ja se on todella valitettavaa, että nyt byrokratian rattaat kääntyvät tällä tavalla entistä kommunistivaltiota vastaan. Ei ole hyvä asia eikä palvele kenenkään etuja. Kaikkien olisi hyvä ymmärtää, että uudistuksia tarvitaan. Muutoin uudet demokratiat eivät koskaan pääsisi paremmalle tasolle. Tässä nyt kyse on ihan järjestelmällisestä eh, virheestä. Maa oli kommunistinen valtio ennen ja nyt se on sitten eh, tullut osaksi eh, demokraattista järjestelmää. Ja nyt sitten pyritään nämä siirtymäjärjestelyt saattamaan päätökseen. Ja tällaisia uudistuksia tarvitaan. I, I, announced that Äsken totesin, että kustakin ryhmästä otetaan yksi puheenvuoro menettelyssä Teidän ryhmänne puheenvuoro on jo käytetty, eli seuraavana sitten mennään eteenpäin. Eli komissiosta, mm, Reinders, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät jäsenet, haluaisin vielä palata joihinkin seikkoihin, jotka tulivat esiin tämän keskustelun aikana. Ensin, mä, ensinnäkin tämä uusi laki. Sehän on tosiasia. Nyt on ensi, uusi laki viime keskustelun jälkeen tullut voimaan. Haluaisin varmistaa, että komissio on aina suhtautunut avoimesti reiluun vuoropuheluun jäsenvaltioiden kanssa niin, että voitaisiin ongelmia ratkaista. Komissio ei tule kuitenkaan epäröimään ja tulee käyttämään kaikkia välineitä, jotka sen käytettävissä ovat, jotta voidaan varmistaa se, että Euroopan lainsäädäntöä kunnioitetaan. Tämä uusi puolueen laki herättää huolenaiheita yhteensopivuuden kannalta EU-lainsäädännön kanssa, mukaan lukien eu eh, e lainsäädännön ensisijaisuuden periaate, eh, oikeuslaitoksen riippumattomuuden eh, osalta myös ja Euroopan tuomioistuimeen kysymysten esittäminen. Komissio analysoi tätä lakia ja se vastaa kom- kommentteihin joiltakin. Haluaisin nyt vastata joihinkin jäsenten kysymyksiin. Haluaisin todeta ja toistaa, että tuomioistuin, Euroopan tuomioistuin totesi, että jäsenvaltioiden tuomioistuimen päätökset ovat myös sen soveltamisala on nimittäin noudatettava EUn lainsäädännön velvoitteita. EUn lainsäädäntö edellyttää oikeusvaltion periaatteen kunnioittamista, erityisesti oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Tämä on ratkaiseva, koska puolalaiset tuomioistuimet ovat eurooppalaisia tuomioistuimia. Niiden on varmistettava, että Puolan kansalaiset voivat nauttia oikeuksistaan EU-lainsäädännön puitteissa. Tästä syystä olen vakavasti huolestunut tästä uudesta laista ja voin oikeusasian komissaarina vakuuttaa teille, että komissio kantaa vastuunsa perussopimusten vartijana ja ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta voidaan varmistaa EU-lainsäädännön kunnioittaminen. Panen myös merkille sen, että tämä kurinpitojaosto edelleen toimii, vaikka korkein oikeus on antanut omat tuomionsa 19. marraskuuta päätöksen mukaan eh, eh, korkein oikeus totesi, että kurinpiton jaosto ei ole tuomioistuin EUn ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Haluaisin korostaa, että ennakkopäätökset eh, tuomioistuimelta ovat sitovia ja niistä ne on, niitä on odotettava täysin. Kansallisen tuomioistuimen on sovellettava kansallista lainsäädäntöä sen eh, tuomioistuimen tulkinnan valossa. 2024. helmikuuta kurinpitojaosto päätti keskeyttää ensimmäisen tuomarin toiminnan, joka pyrki toimimaan toisin kuin 19. marraskuuta tuomio. Myös 40 eh, prosenttia palkasta pidätettiin kyseiseltä tuomarilta. korkein oikeus on todennut, että, että tämä elin ei ole riippumaton elin, mutta tämä neuvosto edelleen jatkaa toimintaansa. 31. tammikuuta esimerkiksi se valitsi kuusi ehdokasta kurinpitojaostoon ja näistä kaksi ovat tämän kansallisen tuomarineuvoston jäseniä. Tämän päivän keskustelun valossa haluaisin sanoa jotakin äh, perustuslakituomioistuimesta. 2017 äh, joulukuussa perustellussa äh, lausunnossa koskien artikla 7 komissio päätyi siihen, että riippumattomuus ja oikeutus tuo, tuo perustuslakituomioistuimella on jo uhattuna vakavasti ja myös Puolan lakien perustuslaillisuutta ei voida enää tehokkaasti taata. Tässä mielessä panen merkille, että korkeimman oikeuden ja Euroopan oikeuden tuomioistuimen tuomioiden myötä usein, useat viranomaiset ovat ottaneet yhteyttä tähän oikeuslaitokseen. Te olette täällä todenneet, että nykytilanne johtaa oikeudelliseen kaaukseen. Haluaisin vain vastata, että, että vastaus tähän tilanteeseen on se, että riippumattomien tuomioistuimen antamia tuomioita on täysin noudatettava kaikkien viranomaisten taholta – Haluaisin vielä lisätä sen, että komissio tekee edelleen työtä kaiken kattavan ähm, oikeusvaltiomekanismin kanssa. Se on ennaltaehkäisevä väline, joka kattaa kaikki jäsenvaltiot ja se tarjoaa äh, synteisiin merkittävistä kehityskuluista, jotka liittyvät oikeusvaltioperiaatteen eri komponentteihin ja se perustuu eri informaatiolähteisiin, jotta se huomioisi kentän todellisuuden. Näin voimme vaihe, varhaisessa vaiheessa havaita oikeusvaltion periaatteeseen liittyvät ongelmat. Uusi mekanismi tulee kattamaan kaikki jäsenvaltiot samalla tavalla. Ensimmäinen kertomus on, on tältä aiheesta on ensi, on ensi vuoden yksi tärkeä aloite komissiolla työtä valmistellaan jollain operatiivisessa vaiheessa. Olemme perustaneet yhteyshenkilöverkoston jäsenvaltioihin, joka tulee auttamaan tämän kertomuksen laatimisessa. Kertomus tulee olemaan osa uutta oikeusvaltioperiaatesykliä, jossa Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat vahvasti mukana. Haluan kuitenkin puhua selvästi ja todeta, että tämä ennaltaehkäisevä mekanismi ei korvaa vastausmekanismeja, kuten rikkomusmenettelyjä tai artikla 7 menettelyjä silloin, kun ne ovat tarpeen. Me tulemme jatkamaan edelleen kaikkien käytettävissä olevien välineiden käyttämistä, jotta voimme edistää ja suojella oikeusvaltioperiaatetta kaikissa jäsenvaltioissa mukaan lukien Puola. Kiitoksia. Dankeschön, Herr Kommissar. Und wir fahren... Kiitokset. Ja sitten äh, pääsihteeri Prinjak, olkaa hyvä. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, Haluan korostaa taas kerran, että valtion ja neuvosto kokonaisuudessaan kiinnittävät kovasti tärkeyttä oikeusvaltioperiaatteen odottamiseen, siitä suojellaan perusoikeuksia. Ne ovat äh, asian ytimessä. valtio kiinnittää huomiota tietysti näihin kantoihin, jotka on täällä tänään tämän keskustelun aikana. Seuraavat vaiheet nyt ovat tarkalleen menettelyyn neuvostossa. No, oikeusvaltioperiaate on yksi prioriteeteista Kroatian kaudella niin puheenjohtajavaltio ei voi kuitenkaan ennakoida neuvoston päätöstä eikä lopputulemaa menettelyssä. Neuvosto jatkossakin seuraa kehityskulkuja tarkkaan ja käsittelee asiaa tulevassa yleisasioiden kokouksessa. Kiitos taas kerran. Herzlichen Dank. Damit... Kiitos. Näin keskustelu on päättynyt. Yksi ilmoitusasia. 28.6.2018 Euroopan neuvostossa tehty päätös ja 20. tammikuussa tehty päätös Britannian eron osalta Alankomaiden on päättänyt jäsenten nimeämisestä ensi